Let's start. Hyvät kollegat, aloitetaanpa sitten, vaikka tässä on pieni ongelma, koska monet kollegat saapuvat tänne Brysseliin, niin heillä oli tämä sama ongelma tämän saapumisen kanssa. Minä halusin tulla jo eilen illalla tänne. Ja se oli kolme, kolmelta yöllä sitten, mutta koska täällä oli myrsky. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen 25. syyskuuta 12 edistystä eh, toiminnasta. Se on kohtana 15. Ja ei, liittymistä enää eh, väline IPA 3, jos ei tähän ole vastustusta, niin sekin on hyväksyttävä muutos tähän esityslistaan. Kollega Manke ei tätä vastusta. Hyvä. Kiitoksia. Sitten koordinaatioiden päätökset 30, 13. syyskuuta ne ovat täällä teidän kokousasiakirjoissanne. Jos ei teillä mitään vastusta sitten niin, on, niin, niin sitten ne on hyväksytty saman tien. Ja 28. kesäkuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen, onko tähän mitä vastustamista? Ei ole, nekin on näin hyväksytty sitten saman tien. Sitten tulliohjelmasta, eli tullialan yhteistyöohjelmasta kollega Stefanek, olette täällä paikan päällä. Hyvä, tämä helpottaa toimintaa paljon, että teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tulliohjelman luominen tulliyhteistyöhön koskee jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Tällä hetkellä meillä on 17 eri IT-järjestelmää eri jäsenvaltioissa. Periaatteessa tämän ohjelman – luominen vuoden 2020 jälkeen. Puhumme EUn taloudellisten etujen suojelemisesta ja jäsenvaltioiden totta kai myös. Koko summa on noin 950 miljoonaa euroa vuodesta 2021 vuoteen 2027 lähinnä IT-valmiuksien rakentamiseen. Tietenkin tulliohjelman ohjelman pitäisi pyrkiä parantamaan synergiaa muiden EU-ohjelmien kanssa. Ajattelen fiskaalisohjelmaa esimerkiksi, tai petosten torjuntaohjelmaa tai sisämarkkinaohjelmaa, samoin kuin digitaalisen Euroopan ohjelmaa tai verkkojen Eurooppa-väline. Tämä luo mielestäni ihan hyvän pohjan ja tuen tätä ehdotusta. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ida, sinä olet varjoesittelijän tässä, eikö niin? Sí, muchas gracias. Eh, dos frases, porque... Kiitoksia. Ihan kaksi asiaa. Mekin tuemme tätä komission ehdotusta ja tuemme esittelijän linjaa. Is there any... Onko muita, jotka haluavat vielä todeta jotain tähän varjoesittelijänä, koska Ali on vaan tässä merkitty, mutta muita kollegoita muista ryhmistä ei taida olla, joten jos ei ketään täällä ole, niin kysyisin vielä, että haluatko mitään lisätä tähän äskeiseen? Ei, hyvä. Muutosten jättöaika on kolmas lokakuuta kello 12 mennessä 5. marraskuuta sitten äänestetään. Joten seuraavan kahden mietinnön kollegoita nyt ei näy. Voitaisiin ottaa tämä meidän rakennusasiamme ensiksi. Voidaan tehdä tästä ehkä jotain kiinteistöpolitiikasta. Ehkä tämä helpottaisi Mä puhunkin sitten saman tien Saksaa. Meillä on vähän monimutkainen tilanne täällä, koska parlamentti osti Son Monetalon Basosissa Surkajonassa vuonna 2018. Ja talousvaliokunnassa me olemme keskustelleet tästä, tai budjettivaliokunnassa olemme keskustelleet tästä asiasta. Ja silloin parlamentilta pyydettiin, että tämä rakennus sitä voitaisiin käyttää enemmän vaikka konferensseihin ja muihin enemmässä määrin. Mutta se vaikuttaa vähän vaikealta, koska tällä hetkellä rakennus on ostettu vuonna 2002 ja 2012 se on uudistettu, 2016 tehtiin konferenssikeskus valmiiksi – 2017 eräs naapuri sitten kertoi, että voitaisiin, olisi myynnissä tällainen naapurikiinteistö, ja se saattaisi olla mielenkiintoista, jos olemme käyttää tätä konferenssikeskuksena. Ja sitten meidän pitäisi pyrkiä juuri ostaa tämä naapurikiinteistö. Se on 1200 metriä 260 000 euroa maksaisi tämä, ei 216 000 per neljö maksaisi tämä. Vastaavanlainen kiinteistöhinta siellä on 108 tai 240 euroa. Eli hinta vaikuttaa hintaharukassa ihan hyvältä. Meillä 40 000 euroa notaarikuluja, Kuulostetaan kuulostavat korkealta minun mielestäni kyllä nyt tässä. Ja kollegani on kysellyt asiasta, vaan kollega Dupré, taisi olla ja haluaisi kuulla tarkemmin, mihin tarkennusta käytetään. Onko täällä joku paikan päällä, joka voisi kertoa vähän asiasta meille lisää? Tässä vielä lähetystauko. Parlamentaalinen tauko. Ehkä he tulevat myöhemmin vielä. Ja voidaan ehkä nämä kaksi kysymystä katsoa vielä sitten siinä vaiheessa. Sitten Eurooffice, vuokraus, rakennuksen vuokrauskysymys. Tämänhetkinen rakennus. Kunnes uuteen rakennukseen, myös postin ollaan pystytty vaihtamaan. Tässä on jatkosta lisäsopimus kuusi kuukautta uuden rakennuksen valmistumisen jälkeen ja Luxemburgin kaupunki on mukana allekirjoittamaista sopimusta ja antaa myöskin takuun tähän. 4197 neliömetriä on tämä kokonaisala. Ja tässä myöskin on vähän hurja vuokran korotus 46 prosenttia. Se on aika röyhkeä kyllä, mutta pitää myöskin myöntää, että aikaisemmin maksoimme kyllä puolet siitä normaalista hinnasta, että nekin haluaisimme, että mennään lähemmäksi nyt normaali hintaa. Jotenkin tätä kuuden kuukauden vuokraa vielä maksaisi kuitenkaan, mutta näyttää neuvottelussa vaan vaikeaa tämän asian suhteen olevan. Joten kysyisinkin tältä, että miksi pitää maksaa saman tien 46 prosenttia enemmän ja miksi ei vähän halvemmalla voisi saada sitä vaikkakin sen kiinteistövuokrahinta on vähän sen normaalitason alla, mitä Luxemburgissa yleensä maksetaan. No niin, laitetaanpas vielä kuulokkeet korville, että kuulen vastauksen. Ehkä olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, meillä on nyt sellainen tilanne, että haluaisimme edelleen jatkaa valhaan Eurofis-versiorakennuksen käyttöä neljän vuoden ajan näin myöhemmin voimme sitten vuokrata Mercier Post-rakennuksen ja käyttää sitä. Tämä Eurofis Mercier-rakennus on nyt tuomittu purettavaksi. Omistaja on hyväksynyt, että tätä tuomiota lykättäisiin ja näin myös vuokraa sopeutettaisiin. Tällä hetkellä maksamme 18 euroa neljätä kohti ku- kuussa. Se, siitä sovittiin vuokrasopimuksen allekirjoitus hetkellä eh, sopimuksen teko aikana, eikä tällaisia hintoja enää Luxemburgissa ollenkaan voida enää löytää. Ja tässä on todella suuri ero vanhan ja uuden vuokran välillä. Uusi vuokra olisi hieman alempi kuin markkinahinta. Also differenz beträgt jährlich 2,7 miljoonankin vuosittain ero. Tämä nyt voidaan ihan suoraan sanoa. Vous avez tout à fait raison. Niin olette aivan oikeassa. Kyseessä on tietenkin moderni rakennus, joka on aivan eri asia kuin vanha rakennus. Käytämme paljon vähemmän tilaa tällä hetkellä. Käytämme noin 44 henkeä kohti ja tästä tullaan alas noin 23 neliöön asukasta kohti. Käyttökustannukset ovat hieman alhaisemmat kuin tällä hetkellä. Ja damit sprechen Sie gerade das neue Gebäude. Niin, puhuttiin tästä uudesta rakennuksesta siis. Uudessa rakennuksessa on kokonaiskulut 9,378 miljoonaa. Ja nyt siis neljän vuoden aikana meillä tulee tästä lisäsumuksesta vielä 10,271 lisäkuluna. Tämä on huomattava kasvu Tietenkin tämä uusi projekti on hieman vähän edullisempi kuin meillä tämä pitkäaikainen sopimus tässä. Eli nyt kun kysyn, että miten, miten tämä, tämä vanhan rakennuksen suhteen, voisiko tässä, missä, mitä mahdollisuutta tämän vuokranantajan kanssa keskustella tästä 2,7 miljoonan euron vuokran nostosta. Tämähän on aika huomattava nosto kyllä. Eli tämä arkaisu meillä on väliaikaisesti käytössämme lisäsomuksella – ja sitten tämä uusi rakennus Mercier Post, niin siellähän on kokonaispinta-ala on pienempi kuin tällä hetkellä. Se on 16 770 neliötä, eli sitä vaan toiminta on tehokkaammin. Tämä on tietysti myönteistä mielestäni, mutta 6,9 miljoonaa vuokraa vuodessa ja sitten 429 euroa per neliö on aika kallis kuitenkin Luxemburgissakin vielä – ehkä meidän pitäisi vähän keskustella Luxemburgin kaupungin kanssa, koska kyllä Brysselin rakennukset ovat huomattavasti edullisempia kuin Luxemburgissa tällä hetkellä ovat. Eli kyllä täällä on aikamoisia vaikutuksia. Ja kun sitten tämän kokonaiskulujen vertailua, niin lisää sopimuksesta tulee 10,271 miljoonaa, ja sitten vielä kaikki muut kulut siihen päälle, ja tämä uusi projekti, sillä on siis 1,370 kahdeksan miljoonaa kuluja. Ei tämäkään ole halpaa, mutta hyväksyttävissä ehkä. Onko mitään mahdollisuutta tämän lisäsopimuksen puitteissa, että vuokraisäntä voisi vähän joustaa tässä on tämän eh, hinnan kanssa, koska 46 prosenttia nosto on aikamoinen nosto kyllä. Minkä takia sitten aikaisemmin vaadittiin vähemmän? Voitko kertoa ehkä tämän takia, miksi aikaisemmin vuokra oli sitten näin paljon alhaisempi? Alors concernant... No, tästä alhaisesta hinnasta aikaisemmin koskien vanhaa rakennusta, jota vielä jotakin vuosista käytämme. Tämä hinta on peräisen siltä ajalta, kun ensimmäinen vuokrasopimus allekirjoitettiin, eli kun rakennus oli lähes uusi. Siitä on kolme neljäkymmentä vuotta aikaa, joten hinnat olivat aivan muuta. Nyt tämä rakennus on tullut tiensä päähän. Voimme vielä käyttää sitä muutamia vuosia ilman mitään vaikeuksia, mutta on aivan selvää, että tämä siirtymä nyt tietenkin vaikuttaa omistajan liiketoimintasuunnitelmiin, koska tämä rakennus on alueella, jossa kaikki vanhat rakennukset tullaan purkamaan tai remontoimaan. On siis löydettävä rahoituskompensaatiota hänen suunnitelmiinsa muutoksiin ja näin ollen hän toivoi tällaista keskihintaa vanhan hinnan ja markkinahinnan väliltä. Tämä selittää tämän 27 euroa neliötä kohti. Tämä on kuitenkin siirtymän vaihe eikä mikään lopullinen tilanne, koska voimme käyttää Mersiä postrakennusta. Se on nyt vain pari vuotta vanha rakennus ja voimme käyttää sitä ilman mitään muutoksia. Sen hinta on hieman alhaisempi kuin markkinahinta. Tämä 27 euroa neliötä kohti on siis keskihinta, keskimäär- kompromissihinta ja ennen kuin kompensaatio rakennuksen omistajalle, jota hän haluaa, jotta voitaisiin lykätä rakennuksen purkamista kolmella neljällä vuodella. Ehdottaisin, että äänestämme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on tämä lisäsopimus ja toinen osa sitten on uuden samuksen vuokraus, Mersi Postin vuokraus. Käykö tämä teille, että tehtäisiin näin tämä äänestys? Gut, dann machen. Hyvä, tehdäänpä niin sitten. Onko täällä vielä jotain epäilyksi tämän lisäsamuksen suhteen? Ei näytä olevan. Ei tässä oikeastaan paljon mitään muita vastauksia olekaan kyllä, täytyy myöntää ihan suoraan, kun, että, kun siirrytään toiseen ja sitten meillä olisi vielä enemmän muuttokulut, niin tämä aiheuttaisi enemmän kustannuksia vielä, joten erottaisin, että jos teille käy niin, että, että näemme tietenkin täällä valiokunnassa kriittisenä että tämä, että 46 prosentin korotus tulee, mutta kyllä sitä pitäisi paremmin ehkä neuvotella tulevaisuudessa. Ja olemme ehkä aikaisemminkin maininneet tästä, mutta voidaanko tämä laittaa pöytäkirjaan myöskin huomioksi? Käykö tämä teille? Kuka puolustaa tätä puolesta? Anteeksi. Niin, äänestämme huomenna siis. Palataanpa sitten seuraavaksi. Onko parlamentin edustajat täällä paikalla? No tällä puolella. Terveisiä sinne. Terve herra Power. Minulla on kaksi kysymystä sun moneen Yksi oli Depreiltä. Hän halusi kuulla, mihin, minkä tyyppisiin konferenssiin Pashosin taloa käytetään, kuka siellä oikein käy konferensseissa. Ja sitten toinen on, kysymys oli, että miksi notaarikulut ovat yksi viidesosa kokonaisummasta? Oui, merci madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin basoshiahan käytetään kahden tyyppisiin toimiin. Ensinnäkin otetaan vastaan vierailijoita, jotka tulevat vierailemaan Ramoneen museossa. Tämä on historiallinen talo. Noin 10 000 vierailijaa vuosittain siellä käy. Tämän lisäksi siellä on konferenssitiloja, joissa voidaan järjestää tietoja Euroopan parlamentin tapahtumia, erityisesti jatkokoulutusta. Kaikki Euroopan parlamentin uudet hallintovirkamiehet voivat ensimmäisien kuukausien aikana saada siellä tällaisen alustuskoulutuksen Basoshissa tuolla on myös tällaisia away day koulutuspäiviä eh, johtajille tarkoitettuja eh, erikoisteemapäiviä ja myös henkilöstön pääosaston järjestämiä teemapäiviä. Ehkä kaksi tapahtumaa kahden kolmen päivän pituisia tapahtumia kuukausittain Euroopan parlamentin taholta, eli noin 40 päivää vuodessa on tällaisia tapahtumia varten. Sitten muina päivinä näitä konferenssilaitteistoja käytetään vierailijaryhmiä varten. Vierailijathan otetaan tällaisessa konferenssisalissa vastaan ennen kuin lähdetään tutustumaan Jamoneen museoon. Ja siellä todella annetaan tietoja Jamoneesta. Tämä siis Ramonin talon ja konferenssisalin käyttötarkoituksista haluaisin muistuttaa tässä yhteydessä siitä, että puhemiehistö joitakin kuukausia sitten päätti siitä, että, että otettaisiin käyttöön tällainen Europe Experience-laitteisto tuohon paikkaan. Sitten näistä notaarikuluista. Nämä ovat laillisia määriä Ranskassa – Mukana on myös rekisteröintikustannukset. Me tietenkin pyydämme, että nämä rekisteröintikulut poistettaisiin ja Euroopan parlamentille annettaisiin niistä vapautus, joten notarikulut tulisivat näin laskemaan, eli jää ainoastaan varsinaiset notaarin palkkiot jäljellä, mutta ei tätä sitten tällaista veron kaltaista maksua, josta Euroopan parlamenttiin kuuluu saada vapautus asiaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Kurze Nachfrage, aber siis bleibt bei 40.000. Mutta niissä on 40 000 siis. Onko näin? 260 000 kokonaishinta ja nämä kulut ovat 40 000. Nous n'avons pas encore la confirmation. Emme ole saaneet vielä vahvistusta, mutta osa tästä 40 000 palautetaan, koska kyseessä ovat nämä rekisteröintikustannukset. Vielen herzlichen Dank. Kiitokset mennään sitten esylistalla takaisin mietintöihin. Eikä Murison on nyt täällä paikan päällä, paikan päällä niin kyllä toisin, että täällä oli vaikeuksia tulla tänä ajoissa paikan päällä, mutta edustaja Murisen, olkaa hyvä. President, good Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Kyllä tämä on valiokuntamme lausunto. yleisistä säännöksistä ja lausuntomme lähtee liikkeelle joistain periaatteista, joista on sovittu koordinaattoreiden kesken. Ensinnäkin tässä lausunnossa keskitytään ainoastaan budjettikysymyksiin, joten kohesiopolitiikan ja muiden rastojen sisällöstä päättää regivaliokunta ja yhdessä päätimme niin kuin työnne aloitin, että meidän valiokuntamme keskittyy budjettikysymyksiin. Tämä oli ensimmäinen kommenttini. Toiseksi lähdin liikkeelle siitä päätöslauselmasta, joka täysistunnon kanssa hyväksyttiin maaliskuussa. Periaatteessa olen näin muuttanut budjettitekstiksi sen, mitä monivuotisissa rahoituskehyksissä päätettiin maaliskuussa, eli poliittiset vaatimukset, jotka olivat sanoina. Silloin ovat nyt lukui, luvuiksi muutettuina. Ja lisäksi pysyvien hintojen mukaan tämä on lisätty. Eli kaiken kaikkiaan lausunnossani 330 miljardia oli ehdotus, nyt 372. Lisäksi halusin pitää yhteisrahoituksen nykytasosta kiinni ja hylkäsin siksi komission ehdotuksen Tämä tehtiin yhteistyössä regivaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan kollegoiden kanssa. Eli yhteisrahoitustaso on sama kuin ennen ja lausunnossani on myös ennakkorahoitus 0,5 prosenttiyksiköstä siirrytään kahteen prosenttiyksikköön erityisesti rahoituskehysten viimeisten vuosien aikana. Tämäkin asia on regivaliokunnan kollegoiden kanssa koordinoitu. Lisäksi ehdotin myöskin sitä, että alueellisen yhteistyön osiota lisätään, korotetaan 2,5 prosentista 3 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan rahoittaa enemmän alueiden välisiä hankkeita. 2,5 prosentista korotus kolmeen. Ja vielä yksi asia, joka on lausunnossani mukana, on asia, jota parlamentti on vaatinut jo useamman vuoden ajan. Nimittäin se, että sidotut summat tai ne, joita ei ole käytetty, niitä ei palauteta jäsenvaltioihin niitä varoja, vaan niitä voidaan käyttää hätätapauksia varten. Tämä on ollut parlamentin kanta useamman vuoden ajan, joten sisällytin sen ajatuksen lausuntooni. Lisäksi ehdotan, että viitataan N plus 2 sääntöön. Periaatteessa poikkeus tähän N plus 2 sääntöön, jos ohjelma-asiakirjat hyväksytään myöhään, aivan niin kuin tehtiin vuonna 2013. Muuten vaarana on se, että myös tulevien rahoituskeusten aikana vastaanottokyky ei pysy tasaisena – jos ajatellaan sitä, miten se jakautuu seitsemän vuoden rahoituskehyksiin vuositasolla. Minä en ole muuttanut sinänsä näitä jakokriteereitä tai jakoa eri kategorioiden ja alueiden välillä. Enkä ole muuttanut yleisiä kohesiotavoitteita kaikenlaisissa kohesiorahastoissa, koska kuten sanoin, tein juuri niin kuin koordinaattorit päättivät, että tulisi tehdä, eli keskittyä budjettikysymyksiin. Totta kai emme puuttuneet myöskään kansallisiin osioihin, eli en ole vienyt rahaa mistään maastanne, enkä ole ehdottanut myöskään korotuksia mikä maan osalta. Joten kaiken kaikkiaan, kuten sanoin, näin olen vain muuntanut budjettin luvuiksi maaliskuussa hyväksytyn rahoituskehyspäätöslauselman tekstin koordinaattoreiden päätösten pohjalta. Yhteisrahoitustaso on sama, ennakkomaksuja lisätään ja alueellisen yhteistyön osuutta lisätään vähän. Siksi uskoisin nyt, kollegat, ettei tämä lausunto ole kiistanalainen. alainen – Kolmas päivä lokakuuta määräaika tarkistusten jättämiselle meidän tarkoitusvaliokunnassa äänestää viides päivä marraskuuta. Oletan, että äänestys menee ihan sujuvasti ja lausunto hyväksytään, mutta odotan toki innolla kommentteja, jos niitä on. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Um... Kiitoksia Sigrid. SDn varjoesittelijä en näe. Onko siellä joku, joku, haluaa vielä kommentoida? Ida. I just can say that we are going for sure to table some amendments. Mm. Niin varmastikin tulemme tekemään tarkistuksia, mutta kuten esittelijä sanoi, hän noudattaa suurin varsin pitkälle sitä, mitä MFF on sovittu, joten ei tässä mitään ongelmia täällä tulla. Tän vielen Kiitokset. Sillä päällä, kun kollega Olbrich ei ole vielä täällä paikan päällä. Jos ei kollega Fernandes ole tuota ottaa hoitaakseen, niin palaisin takaisin rakennuksiin siksi aikaa. Kunnos tulemme tähän mietintöön, joka on kollega Olbrichin ähm, alaika alue- ja ja kohesiorahastot. No niin, tämän asian eteenpäin viemiseksi Mennään sitten katsomaan JMO 2 ja kertoisin teille, millä tilanne näyttää tämän osalta. Budjettivaliokunnassa me vaadimme sitä, että me saamme tarkkaa tietoa kulujen nousuista ja muutoksista ja mitä konkreettisesti on tapahtunut. Ja nämä tiedot annettiin meille. Asiakirjat ovat meillä kaikilla täällä saatavilla ja sain myöskin hyvän yleiskuvan, mutta en mennyt yksityiskohtiin tässä vaiheessa. Mutta voitte katsoa täältä sitten yksityiskohtia, mikä, mitä muutoksia on tapahtunut. Haluaisin vain lyhyesti todeta, että vuonna 2019 on vaiheen yksi läpivienti, loppuvyöty, ja sitten kaikkuusvaihe 2003. Nyt on helmikuussa 2003 kakkosvaihe, ja sitten 2004 tämä toinen vaihe menee läpi. Eikä neljä vuotta tulee tähän viivästymistä. Se johtuu siitä, että rakennusjohdon kanssa on ollut ongelmia ja uusia sopimuksia on pitänyt tehdä uusien rakentajien kanssa. Ja sitten komissiojäsen Jorien Jorneva ja Asenboonilla on myöskin ollut tässä samat pyyntönsä, että tämä laskentakeskus tästä pois, se menee muualle – ja silloin piti tämä sopeuttaa tätä rakennussuunnitelmaa. 3700 työntekijää, ei 3040 työntekijää on tällä alueella. Tämän takia tämä on vähän kalliimpaa, tämä rakentaminen, mutta se tulee tehokkaampi. Ja sitten laskentakeskus pitää katsoa myöskin, pitääkö se maksaa sitä erikseen vielä. Mutta viimeksi meille ja kerrottiin tästä, että tämä maksaa myöskin ja millä tavoin, ja tämä hyväksyimme silloin. Sitten tulevat nämä terroristiiskut Brysselissä, ja tämän jälkeen piti tutkia kaikkia rakennuksien turvallisuusjärjestelyjä, myöskin uusia rakennuksia kehittämässä, siis gmo 2 ja katsottiin sitten tuota tutkimusta katsottiin myöskin turvallisuusaspekteja siinä, koska ei mitään järkeä tehdä rakennusta, joka pitää uudistaa saman tien, jos turvallisuusjärjestelyt eivät ole tarpeeksi korkeatasoisia. Eli me oli yhteensä 17,1 miljoonaa kulujen kasvua, joka muodostuu kahdesta osiosta, lisäturvallisuustoimenpiteet ja sitten rakennuksen sopeuttamistoimenpiteistä, niin sanotusta Asselborn-sopimuksesta. Eli enemmän työntekijöitä ja sitten taas laskentakeskuksen pois, pois siirtäminen. Ja toisaalta sitten taas rakennusprojektin sopeuttamisesta on tullut säästöjä ja se, että laskentakeskus siirrettiin pois – ja sitten myöskin sanotaan sen rakennusvarauman käyttö tässä, joka on 10 prosenttia, se myöskin laskee kuluja. Eikä tällä hetkellä on 5 miljoonaa vuoden 2017 indeksillä laskettu tähän, ja alun perin 350 miljoonaa oli tämä rakennuksen kuluraja. Jos katsotaan kokonaisrakennuksen rakennuksen kuluja, myöskin turvallisuuskuluineen, niin uskon, että voimme hyväksyä tämän huomenna sillä loppujen lopuksi yli 600 työntekijää voidaan enemmän sen sijoittaa ilman, että turvallisuuskulut lisääntyvät rakennuksen osalta. Tällöin tämä on tehokkaasti suunniteltu ja toivottavasti sitten todellakin vuonna 2024 tämä on sitten jo valmiina, ettei mitään lisäviivästyksiä tule. Mutta toivotan kyllä onnea matkaan. Onko kollegoilla tässä jotain vielä tähän? Ei näytä olevan, joten näen, että kollega Olbrich on tullut paikan päälle. Jam, hyvä Jan, sinä olet esittelijänä EAKR ja kohesiorahastossa. Saat puheenvuoron. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. teemme tässä rinnakkain työtä MFFn ja näiden alakohtaisten asetusten välille. Yksi niistä koskee Euroopan aluekehitysrahastoa ja kohesiorahastoa aluekehitysvaliokunnassa. On tärkeää, että tässä komission esityksessä komissio pyrkii nyt muuttamaan toimintaansa tavalla, jonka kautta halutaan laajentaa EAKRn toimien soveltamisalaa niin, että ne eivät kohdennettuisi ainoastaan vähiten kehittyneille alueille, vaan myös enemmän kehittyneille alueille. Komis haluaa siis muuttaa tilastoja. Minusta tämä on meille hyvin tärkeää. Meillä on kahden tyyppisiä jota on ehdotettu yhdet perustuvat BKTlle henkeä kohti NUTS, NUTS 2 tasolla, niin alueellisella tasolla että äh, tilastot ovat äh, tässä CPR-asetuksessa ja sitten EAKR-asetuksessa on toinen ehdotus, joka perustuu BKTNL kansalliselle tasolle. Ja tämä kansallisen tason BKT, sitä käytettäisiin temaattisessa kohdentamisessa. Tähän asti EAKR ja kohesiopolitiikan pohjana oli BKT henkeä kohti NUTS 2 tasolle ja nyt ehdotetaan, että otetaan kansallisen tason BKTL, aivan kuten kohesiorahastossa. Minun ehdotukseni budjettivaliokuntaa varten on sellainen, että muutettaisiin luokittelua. Komissio ehdottaa, että käytetään samaa ajattelutapaa niin, niin että käytetään vähemmän kehittyneitä ja enemmän kehittyneitä ja sitten halutaan katsoa näitä temaattisia kohdentamisia yksi, kaksi, kolme ryhmät, mutta tämän tekee tämän asian hyvin monimutkaiseksi, kukaan ei ymmärrä mistä puhutaan. Siksi ehdotan, että käytetään tätä temaattista keskittämistä ainoastaan kahdella tasolla ja se perustuu VKTL, se on, sitä käytetään myös kohesiorahastossa. Ehdoton, että käytetään yhtä kategoriaa kohesiomaita varten ja toista kategoriaa muita kuin kohesiomaita varten. Ja siinä kaikki. Tämä on aika selkeä ehdotus. Ja sitten tämä temaattinen keskittäminen pidettäisiin tässä BKT BKTL-tasolla, eli ei käytettäisi BKT vai B, vaan BKTL. Minun ehdotuksessani haluaisin nämä kaksi ryhmää, ryhmä yksi ja ryhmä kaksi. Toinen ehdotus on se, että käytettäisiin niin sanottuja PO, eli prioriteettitavoitteita, joita ehdotettiin EAKR. Komission uudessa ehdotuksessa meillä on itse asiassa viisi uutta tällaista tavoitetta, prioriteettitavoitetta. Ja tämä oli hyvin ristiriitainen elementti. Kyseessä on esimerkiksi kaikki innovaatio, digitalisaatio ja muut, jotka kuuluvat ensimmäisen tavoitteeseen. Toisen tavoitteeseen kuuluu ilmastonmuutos, kolmanteen liikkuvuus ja yhteenliitettävyys, yhteydet siksi. Ja sitten nämä muut on ehdotettu, että temaattista keskittämistä käytettäisiin käyttämällä näitä kahta ensimmäistä, eli kaikki innovoiva ja digitaaliset asiat yhdistettäisiin kohesiopolitiikkaan ja temaattinen keskittyminen tai tämä prioriteettitavoite kaksi koskee ilmastonmuutosta. Ristiriitaista on se, että digitalisaatio ei ole mukana – tällaisessa tavoitteessa, koska kyseessä on yhteenliitettävyys. Minä ehdotan, että digitalisaatiota käytetään tässä ensimmäisessä. Eli siirretään digitalisaatio ensimmäiseen tavoitteeseen. Jos tätä ensimmäistä pidetään tärkeänä, niin silloin digitalisaation pitäisi olla siinä. Ja sitten toinen se koskee kaupunkiliikkumista ja siihen liittyviä asioita, metrot ja muut. Tämä ei ole prioriteeteissa, vaan se on tuolla kolmosessa ja ilmaston kakkosessa ehdottaisin, että muutetaan liikkuvuuden paikka, otetaan se kakkoseen. Ja näin voitaisiin muuttaa nämä kriteerit ja tästä keskittymistä varten käytetään vain kahta ryhmää, siis kohesiomaat ja muut kuin kohesiomaat. Ja toisekseen kaupunkiliikkuvuus ja digitalisaatio siirretään siinä toisen tavoitteeseen. Ja kolmanneksi puhutaan näistä kriteereistä tätä konsentraatiota varten. Komissio ehdottaa, että kaikkein kehittyneimmät maat, 80 prosenttia, 85 prosenttia keskittymisestä, eli hyvin vähän joustoa. Minä ehdotan muille kuin kohesiomaille 50 prosentin keskittymistä ja kohesiomaille 30 prosentin määrä, jotta kollegat ymmärtäisivät tämän selvästi. Ja Annan nyt esimerkkinä Suomen. Tänä päivänä, Suomi tänä päivänä, koska siirtoalueita varten BKT-henkeä kohti NUTS 2 alueella on sellaista tilanteesta, että suurin osa Suomen alueesta ovat siirtymäalueessa. Jos taas käytetään kansallisen tason BK tai L, Suomi on kaikkein kehittyneimmissä maissa – Eli alueet ovat siirtymävaiheessa, mutta maa on kaikkein kehittynein. Jos meillä on Suomessa temaattista keskittämistä, niin jousto olisi kaikkein pienintä, vaikka alueet ovat vielä siirtymävaiheessa. Kun käytetään kaksia tilastoja, niin koko kuva muuttaa. Ranska, toinen esimerkki, suurin osa Ranskasta tulisi olemaan siirtymäalueita. Mutta kun katsotaan BKTL, niin tilanne ei välttämättä ole samanlainen. Tämä monimutkaistuttaa tilannetta, kukaan ei ymmärrä mitä tapahtuu, siksi haluaisin toista vielä. Eli halutaan yksinkertaistaa, käyttää vain kahta ryhmää. Ensimmäinen ryhmä, kohesiomaat ja keskittämiseen 30 prosenttia. Ja sitten muut kuin kohesiomaat, keskittäminen 50 prosenttia. Toinen asia, näihin prioriteettitavoitteisiin, innovointiin, tutkimus ja muut. Tähän lisätään digitalisaatio ja sitten tämä toinen tavoite, joka koskee ilmastonmuutosta, kestävän multimodaalisen kaupunkiliikenteen edistäminen. Ja sitten ehdotan, että hyödynnettäisiin niitä hyviä kokemuksia, joita meillä on näistä ITI-yhteistyöstä kaupunkien välillä ja nyt meillä on 5 prosenttia EAKRn kansallisista maksuosuuksista. Tähän tämä toimii oikein hyvin ja siksi sitä olisi mielestäni syytä vahvistaa alueiden komitean ja myös eh, talous- ja sosiaalikomitean ja muiden eh, tukemana ehdotan, että siirrettäisiin 10 prosenttiin viidestä. Se ei lisää rahaa, mutta näin ikään kuin rajataan eh, varoja enemmän tähän tarkoituksen kuin aikaisemmin. Kyseessä ei ole siis tuore raha, samat rahat ovat kyseessä, mutta nyt ei rajata vain 5 prosenttia, vaan 10 prosenttia EAKRstä e varataan tähän tarkoitukseen. Uskon, että tämä todella olisi se oma ehdotukseni tälle valiokunnalle ja tällaisella lausunnalla lähdemme aluevaliokuntaan. Kiitoksia. Vielen herzlichen Dank. Kiitoksia Jan. esittelijä SNTstä. Ai, Aida, ole hyvä. Koko ajan äänessä. Gracias, presidenta. Hoy me toca. Kiitoksia puheenjohtaja. No, minä täällä tänään tuuraan ryhmäni muita jäseniä. Kommentti vain. Kuuntelin hyvin tarkkaan näitä edustaja Olbrichtin ehdotuksia. En ole asiantuntija tässä asiassa Vaikuttaa, että hänen ehdotukset ovat oikein järkeviä, mutta en näe mitään linkkiä budjettiin. Joten tämä on minun suurin ongelmani. Tämä on keskustelu, jota varmasti jatketaan regivaliokunnassa, koska sehän on, on kysymyks, kysymyksessä on asiasisällön tärkeät asiat ja kategorioiden muuttamiset ja siirrot kategorioiden välillä. Varmastikin tämän hyvä ehdotus henkilöltä, joka tuntee kohesion politiikan perusteellisesti, mutta en oikein ymmärrä, mikä rooli budjetilla tässä koko asiassa nyt oikeastaan oli. Ganz herzlichen Dank. Kiitokset Aida. Muista ryhmistä, ECRstä, edustaja Könen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos paljon puheenjohtaja. Myös minäkin haluaisin kiitellä lausunnon laatia Olbrichtia. Mielestäni tämä on tärkeä askel. On hyvä, että pyrimme saamaan selkeämmät säännöt ja kategoriat, koska avoimuus näin lisääntyy. Yhä uudestaan meitä syytellään sitä, että kansalaiset eivät ymmärrä järjestelmiämme ja välillä luomme itsekin tätä monimuotoisuutta. Se on ihan totta, koska haluamme säännöt, joita voidaan, jotka voivat olla tehokkaita, mutta mutta samalla luodaan järjestelmä, jota on vaikea noudattaa ja seurata, mutta tätä aloitetta tuon mielelläni. Kiitoksia. Jan, haluatko vielä kommentoida? Ole hyvä. Niin kiitos. Minusta tuntuu, että tämä on tämä vanha tarina, mitä budjettivaliokunnan pitäisi tehdä, kun keskustellaan suhteessa alakohtaisiin valiokuntiin. Miten voimme keskustella budjetista? No, me emme keskustele regiehdotuksista, siitä mitä rahaa aluekehitysrahasto menee, koska tämä on monivuotisessa rahoituskehyksessä. Emme me puhu siitä, varataanko rahaa enemmän vai vähemmän. Toinen asia, josta voimme puhua, on sanoa, että EU-rahastojen käyttökriteereiden pitäisi olla selkeät budjetin kannalta. Tämä on avoimuus, yksinkertaisuuskysymys. Joten ymmärtääkseni, kun yksityiskohtiin mennään, se ei ole ihan sama asia, mutta jos puhutaan tilastotiedoista ja siitä, miten rahaa jaetaan, niin budjettikysymyksiä, tällaisia budjettikysymyksiä me voimme käsitellä. Ja näiden sääntöjen pitäisi olla erittäin selkeät, yksinkertaiset, avoimet. Ja näin voimme budjettivaliokuntana tehdä päätöksiä Tämä liittyy tietenkin yksityiskohtiin, joita me pääse niinkään säätelemään, mutta muistuttaisin puheenjohtaja siitä, että puheenjohtajakokous, ja tämä on tärkeää muistaa, puheenjohtajakokous päätti, että mistään näistä asetuksista ei voi valiokunnissa äänestää ennen kuin täysistunnossa – on hoidettu monivuotisten rahoituskehysten äänestys. Tämä koskee EAKR ja kohesiorahastoa. Summat tulevat lopulta sinne asetukseen. Ja tämä riippuu siis monivuotisista rahoituskehyksistä ja siksi en puutu näin summiin tässä lausunnossa, koska nämä selkeästi tulevat sitten esiin, kun monivuotisista rahoituskehyksistä on äänestetty. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Kiitokset Jan. Onko vielä kommentteja, puheenvuoropyyntöjä tähän aiheeseen liittyen? Ei ole. Kiitokset esittelijälle ja muille kollegoille, jotka puhuivat. Sitten palataan takaisin rakennuksiin. Hyvä. Gerard me olemme kolme rakennusta jo täällä katsoneet läpi. Jan, ole hyvä. Just, I... Niin, anteeksi vielä, koska meidän lausuntomme ne lainsäädäntötekstiin, että voidaan muuttaa budjettivaliokuntana lainsäädäntötekstiä, niin pitäisi muistaa yksi poliittinen kysymys kohesiorahastosta. 46 prosentin leikkaus kohesiorahastoon. Tämä on politi- poliittisen suunnan muutos. Ja valiokunnassa ja budjettivaliokunnassa kysytään komissiolta – mitä tapahtuu? Miksi leikataan 46 prosenttia? Komission vastaus regivaliokunnassa oli ihan selvä, että poliittisista syistä sitä on keinotekoisesti kasvatettu. Varmasti budjettivaliokunnan on tärkeää tietää, että nyt meillä on sellainen tilanne, jossa keinotekoisesti on kasvatettu tätä summaa ja nyt palataan normaaliin. Tämä on varmasti tärkeää tietoa. Tämä on siis rationaalinen selitys tälle 46 prosentin leikkaukselle, että nyt palataan normaaliin. 11-12 prosentista voidaan puhua. Mutta tämä ei ole lainsäädäntöteksti, se on sitten toinen asia. Kiitos. Kiitokset vielä sitä lisäselvityksistä. Onko vielä jotain lisäkommentteja? Onko kaikki näin selvää? Onko mitään lisättävää? Haluaisin muistuttaa vielä, että tarkastusten jättö määräaika on ensimmäinen lokakuuta kello 15. Ja 5. marraskuuta äänestetään täällä. Hyvä. Hyvä Sheraa puhuinkin äsken jo sinulle, sen takia kun meillä on vähän, vähän edustajia täällä paikan päällä, niin olemme katsoneet jo näitä rakennuksia. Haluaisin antaa nyt sinulle varjoesittelijälle mahdollisuuden kysyä, sinulla on kysymyksiä rakennuksia. Pashos-rakennuksesta puhuimme jo, ja sinullahan taisi olla silloin vielä tämä lisäkysymys siinä, että mihin sitä käytetään, minkä tyyppisiin konferensseihin sitä käytetään, mitä siellä järjestetään – ja täällä parlamentti tämän vastasikin jo, mutta jos olet vielä tämän vastauksen kuulla, niin kyllä voimme toistaa sen sinun kuulle vielä uudestaan. Öö, president, no. Niin, puheenjohtaja, tästä Basoshin äh, talosta ei minulla ole siihen mitään vastalauseita sen suhteen, mitä Jean Monnet äh, talolla tehdään, mutta mielestäni mm, maa on siellä aika kallista. Ei se nyt ihan Pariisin ja Brysselin ytimessä taida olla, lähellä Pariisia kuitenkin. Mielestäni nämä metri, neliöhinnat ovat aika korkeita. En tiedä, onko täällä mahdollisesti jäseniä, jotka ovat rahoissaan ja halukkaita ostamaan maa-alaa tuolta Basoshin suunnalta. Vaikka pitää todeta hyvä Gerard, 1204, 260 000 euroa tästä ei sitä Brysselissäkään tähän hintaan saisi enää. Ja Münchenissä varsinkaan ei. Tai Lontos maksaisi ainakin kolme kertaa enemmän. Ja puhuimme jo Luxemburgin tästä rakennuksesta, Eurofiksesta, Officesta. Jos sinulla on mitään kysymyksiä tähän liittyen ole sinulla, niin mennään sitten eteenpäin. Ja JMO 2. puhuttiin myöskin Luxemburgissa. Mennään sen Esmaan seuraavaksi. ESMA, tällä hetkellä ESMA on Edison rakennuksessa ensimmäisessä, kolmannessa ja kuudennessa kerroksessa Kronelilla. Äh, ja nyt se pitää kaksi kertaa laajentaa tilaa, koska sen tehtäviä on tullut lisää virastolle. Ja pyrimme tämän lyhyesti asiat eteen, että 275 henkilöä on töissä siellä. Ja kokonaispinta-ala on 6400 neliötä on suurin piirtein. Ja tuosta on 1400 neliötä tästä ulkoisiin kokouksiin tarkoitettua neliöpinta-alaa kokouksessa, kokoustiloja rakennuksessa. Ja sitten on arkivis arkiivis, arkistotilat, jo, jotka ovat noin 23 neliötä ja sitten 1,5 5,60 miljoonaa on tämä vuodessa, tämä, tämä kulut, 5,160. Ja tämä tarkoittaa 705 euroa 72 senttiä per neliö. No Pariisihan on aina kallis tietenkin. Kuten totesin tässä vähän, vähän aikaisemmin jo vähän vitsinä, että Pariisi ja Lontoot meidän murheen kryynejä vuokratilojen osalta. Ja Esmalla tarvitaan nyt uutta kapasiteettia. Sitten ottaisin nyt 16 kertaa iBox-rakennuksessa myöskin käyttö tämä Ryen Pariisissa. Ja tämä rakennus, sitä uudistetaan tällä hetkellä, se on vuonna 1974 alun perin. Ja uusi sopimus olisi yhdeksän vuotta ja sopimus alkaisi ensimmäinen 2019 ja pidentää sumusta, jos tarvitaan. Tässä on tällainen myöhästyneen muuton lauseke olemassa, mutta tällä hetkellä mitään viivästymistä ei odoteta, vaikka muuten kyllä tällaisia tapahtuu kyllä. Esmalla on myöskin irtisanomislauseke. Kuuden vuoden jälkeen voidaan irtisanoa sitten rikkomusmaksu aikaisessa irtisanomisessa on 7,5 kuukauden vuokra. Ja sitten miten pitää myöskin maksaa mahdolliset muutokset, joita pitää tehdä sitä rakennuksia, joka on 5,4 miljoonaa euroa. Toivottavasti tällaista nyt ei tapahdu, mutta on tietenkin hyvä, että se on aina määritelty sopimuksessa. Kokonaispinta-ala on neliötä näillä 17 kerroksessa 2551 neliöitä vuokrattu ja suurin osa tästä on toimistotilaa ja myöskin kokoustiloja, ja 2400 neliöitä on suurin piirtein. Ja Esmaan tarvitsee paljon kokoustilaa, koska myöskin käydään keskusteluja niiden valvottavien vakuutuslaitosten ja muiden kanssa. Ja sitten myöskin parkkitilaakin on siellä vuosi, vuonna 2022 2022 703 työntekijää pitäisi olla siellä töissä. 703 kuulostaa aika paljolta. Täällä on 245 työntekijää. 703 on aika paljon työntekijöiden määränä. Onko tässä joku, ehkä joku virhe? Maksimimäärä uuden lainsäädännön turvin on noin 450 se olisi siis 450 tai 500 maksimissa. Fugsta ist ein Druckfehler mit drin. Eli tässä on pieni virhe siis. Vuosittainen vuokra on 4,933 miljoonaa. Ja sitten tulee myöskin vuokran vapautuksia mukaan 25 kuukautta. Eli 1,1149 miljoonaa säästäisin näin. Ja sitten tarvitaan muutoksia, vielä 5,4 miljoonaa, joka vuokran isäntä ottaa hoitaakseen. Ja me tällä vähennetään sitten näitä vuokravapaita kuukausia. Eli kokonaisvuosikulutus, jos tänne kaikki yhteen, kaikki kulut yhdessä, on 5,927 miljoonaa. Ja sen ajatellaan, että tässä on enemmän henkilökuntaa myöskin, joka on tullut sinne paikan päälle verrattuna aikaisempaan rakennukseen, joka ei vastaa enää nykyisiä vaatimuksia. Ja se on 8000 lisäys. Tämä on myös ihan puolusteltavissa, koska on enemmän henkilökuntaa ja, ja sitten myöskin rakennus, jota, joka on rempattu. Joten uskon, että ESMA on toiminut tässä kyllä tarpeeksi varovaisesti on 34 arvosta 22 valittiin ja sitten katsottiin, että heillä on myös yhteyksiä Ranskan hallituksia, joka ei voinut itse tarjota mitään rakennusta heille. Eli ESMA on kyllä hyvin pitkälti intensiivisesti katsonut asiaa uuden rakennuksen etsintää, joten Pariisi on kyllä oikeastaan paras ratkaisu Esmalle. Onko SND-ryhmällä jotain kommentteja tähän? ei näytä olevan. Gerard, onko sinulla kommentteja Alden puolesta? No, no ei Alden puolesta, vaan ihan henkilökohtaisesti. Ainakin yksi hyvä uutinen tässä paketissa on, kun ajatellaan tätä lisää alaa, joka vuokrataan näin, että siinä on enemmän pyörää, enemmän tilaa, parkkitilaa pyörille kuin autoille. Minusta tämä on asia, joka ansaitsee tulla mainituksi. Mikrofon. Ich empfehle... Suosittelen jokaiset kokeilkaavassa ajaa autolla Pariisissa. Jos te olet tottunut siihen, niin se on yhtä traumaattista kuin Ruomassakin. Se on monen haaste. Onko vielä kysymyksiä Esmalle? Tällä hetkellä ei näytä olevan. Huomenna äänestämme tästä, joten onnittelut ja kiitokset hyvästä työstä. Ja sitten Paku Asabanin äh, EU-edustuston tiloista 1280 neliötä korkean rakennuksen korkeammassa kerroksessa, 19 kerroksessa ja vuosittainen vuokra on 228 000 euroa. 21 vuotta on tämä vuokrasomus ja tällä hetkellä ulkosuhde hallinto tarkastaa tätä hetkeä tarjousta. Mutta kuitenkin rakennus on hyvässä paikassa ja hyvässä mallissa muutenkin. Ja tarjoamaan on myöskin, että siinä voidaan ottaa alivuokralaisiakin. Ei, ja kyllä tämä kiinnostaisi edustustoa. Ja sitten komissiolta tiedolta myöskin tieto luo 88-2 rakennuskompleksi. Eli että 4000 neliötä, 22, joka on luo 30 yhteydessä. Eli yhteensä 5000 neliötä. Eli tässä olisi kuusi rakennusta samalla alueella komission hallussa. Komissio aikoo vuonna 2025 renovoida uudistaa rakennuksen kahdessa vaiheessa, koska rakennukset on nyt tällä hetkellä oman elinkaarensa loppuvaiheessa tarvitsevat uudistuksia. Ainakin osittain pitää purkaakin. Sitten luo 26 ja 130 ja 99 niidenkin valmistuminen vuonna 2005 jot kakkosvaiheessa. JOT 79 rakennus, SPR 3 ja luokka 2972, niiden pitäisi olla vuonna 2030 tästä valmiina. Kaikki tätä koordinoi myös komissio yhdessä Brysselin kaupungin ja aluehallinnon kanssa. Ja 2018 on tehty myöskin tällainen haettekilpailu luosta 30, että voitaisiin tämän viereen, voidaan rakentaa kaksi rakennusta lisää, jotta voidaan näin tiivistää. Sitten luokasta kaksi rakennuksesta vielä 4754, tässä on mahdollisuus rakentaa, ja 25 parkkipaikkaa, äh, ja rakennus on 60-luvulta, ja se on tällä hetkellä vuokrattu useammalle toimijalle ja vuokramus päättyy vuonna 2027. Onko tähän vielä jotain kysyttävää SND, ALDE-ryhmien taholta, ECRstä ehkä? Näyttää siltä, että ei mitään lisäkysymyksiä ole. Ja äänestys on huomenna kello 16 silloin äänestämme kaikista näistä kohdista. Jos SNTllä vielä on kysymyksiä, niin olkaa hyvä, palatkaa asiaan tai ottakaa yhteys näihin edustajiin, jotka ovat täällä paikan päällä. Hyvä. Huomenna aamulla meillä on budjetti ja Ekon yhteiskokous. 10.30 esiristä kuuleminen ja sitten budjettivaliokunnan kokous 14.30 lähtien. Koordinaattorit aloittavat kello 17, ei kello 16.30. Ensi vuoden talousarvion eh, edustaja tai raportoijat kokoontuvat vielä kohta nimittäin vuonna 2019 talousarvion tiimoilta. Onko tähän vielä kommentteja? Ei näytä olevan. Kiitokset kollegoille. Sehr gut